kirjallinen julkilausuma 4 kautta 2015, joka koskee eurooppalaisen teemavuoden asettamista, jolla vastustettaisiin naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, on Mark Tarabellan ja 14 muun jäsenen esittämä 413 parlamentin jäsentä on allekirjoittanut ehdotuksen näin parlamentin enemmistö ja tämän päivän pöytäkirjaan liitetään tämä esitys ja kaikki allekirjoittaneiden nimet keskiviikkona artiklan 78 mukaan työjärjestyksessä yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa allekirjoitan viisi säädöstä, jotka on hyväksytty